Pierin mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamista niitä jäsenvaltioita ja niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro. Kaksi esittelijä ovat pyytäneet puheenvuoroa, herra Brock ja herra Gaultieri. Tästä on käyty pitkiä keskusteluja neuvoston kanssa. Herra Brock, haluatteko te puheenvuoron? Herra puhemies, hyvät kollegat. Euroopan vakausmekanismi on välttämätön, jonka kautta saadaan kestävä oikeudellinen varmuus ja että voidaan tulla solidaarisuusvaikeuksia maiden kanssa. Samalla myöskin saadaan aikaan riittävää budjettikuria, samoin kun myös voidaan selvittää yhdessä kasvuun liittyviä kysymyksiä. Tämä on mahdollista vain yksinkertaisella menestelyllä, jossa muutetaan perustamissopimusta ajatellen sitä, että normaali menettely olisi kestänyt pitempään ja olisi tämän yksinkertaisesti kautta voitiin myöskin välttää kansanäänestys erinäisissä maissa. Samalla kuitenkin parlamentti on todennut, että tämmöinen ei pitäisi olla tavallinen menettely, koska tavallisesti pitäisi käyttää normaalia menettelyä sopimuksen muuttamiseksi. Alkuperäiset esitykset olivat sellaisia, että lähtökohta oli puhtaasti hallitusten välinen, jossa komissiolla ei ollut juuri mitään roolia ja jossa parlamentilla ei ollut mitään roolia. Tänään voimme kertoa teille, että niiden neuvottelujen pohjalta, joita olemme käyneet komission, Euroopan keskuspankin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa, että lähes kaikissa asioissa, joissa on kysymys eh, esityksistä, tarkistuksista, päätösten eh, perustoista, puitteiden lukkoon lyömisestä, asetuksista päättämisestä, jotka pitäisi hoitaa yhteisöllisellä menettelyllä, että neuvosto, valtiovarainministerineuvosto hyväksyi kaikki nämä ja että Euroopan parlamentti nyt tämän menettelyn puitteissa voi ottaa mahdollisen roolin näissä asioissa. Siksi olemme olleet tyytyväisiä, emme ole alussa tyytyväisiä, mutta näissä puitteissa, että hyödynnetään yhteisiä instituutioita, on helpompaa nyt päästä puhtaasti yhteisen politiikkaan, kun on luotu sille toimielinten edellyttämät puitteet. Ja voimme ehdottaa, että hyväksymme tämän neuvoston esittämän muut, sopimuksen muutoksen. Olemme tehneet tähän tiettyjä tarkistuksia, jotka perussopimusvaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti. Ja meidän pitää katsoa, että tämä meidän tulkintamme on Euroopan puheenjohtajan rahasioista vastaavan komission ja Euroopan Euroopan neuvoston puheenjohtajan kirjeiden muodossa on vahvistettu. Tämä on minusta luotettava perusta sille, että voimme antaa suostumuksemme tälle asialle, jotta turvaamme euron, joka on suuri menestys Euroopalle, ja että voimme jatkaa tästä eteenpäin. Kiitoksia sitten kollega Gualtieri. Mietintö, josta äänestämme ja ne seikat, jotka liittyvät äh, hallitusten välisen vakausmekanismin ongelmiin, ovat edelleenkin ajankohtaisia, mutta siitä huolimatta, niin kuin Elmar Brock juuri sanoi, me olemme neuvotelleet ja päässeet kuitenkin niihin keskeisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät ehdollisuusperiaatteeseen sekä tukiin, joita säädellään asetuksen mukaisesti yhteispäätössä yhteispäätös, äh, yhteispäätös neuvottelun mukaisesti. Äh, olen tyytyväinen siitä, että olen saanut etuoikeuden toimia yhdessä äh, Helmar Prokin kanssa ja myöskin Ekon valiokunnan yhteisesittelijät, kuten muut asianosaiset varjoesittelijät ja ryhmien puheenjohtajat, jotka ovat kaikki olleet mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Kiitokset kaikille. Kiitoksia teille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neuvoston puheenjohtajan. He ovat täällä mukana. On hyvin tärkeä äänestys ja kiitoksia, että paikalla tällaisella, olette paikalla tällaisella tärkeällä hetkellä. Sitten menemme äänestykseen. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 16 ja 28 samanlaiset. Äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt on kompromissitarkistus 38, 39 ja 40 perustussopimusvaliokunta tarkistuksista on äänestetty. Asianmukaisesti ne on käännetty ja ne on teillä kaikilla käytössä. Kuitenkin haluaisin kysyä, onko joitakin vastahuomautuksia? En näe, joten äänestämme kolme kompromissitarkistusta, 38, 39 ja 40. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. tarkistukset 30 ja 19 raukeavat. Työjärjestyshuomautus. El de votación. E, dziękuję kolego. Numer 463. Paikka 133. 463. Tarkistamme heti. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 Herra Gautieri on vetänyt sen pois. Esittelijä on vetänyt tämän tarkastuksen pois. Emme äänestä tarkistus 33. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 ja nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkoitus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 37 perussopimusvaliokunta. Haluaisin kysyä, onko vasta huomautuksia tästä tarkistuksesta? Ei ole. Äänestämme tästä tarkistuksesta. Kompromissitarkistus 37. Nimien huutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 726 samanlaiset. äänestämisestä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Äänestämme kokonaisuudessaan näin muutetusta päätöslauselmaehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen kaikkia, jotka tekivät työtä tämän mietinnön parissa. Eli voimme tämän myötä siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Huom, äänestysselitykset. Esitetään huomenna. Nyt ei ole äänestysselityksiä. Älkää pitääkö siihen liittyviä puheenvuoroja huomenna äänestyksen jälkeen. Keskustelemme kaikista äänestysselityksistä.